tämän päätöslauselman. Täysistunnossa 17. joulukuuta 2009 parlamentti lähetti oikeusasioiden valiokunnan asian, jossa Marek Hendrik Mikalskin immuniteettia pyydettiin poistettavaksi Puolan viranomaisten toimesta. Oikeusvaliokunnan puheenjohtaja on ottanut huomioon parlamentin päätöksen immuniteetista, niin valiokunta on pitänyt perustautunut sitä, että tätä asiaa ei oteta käsittelyyn. Ade on ehdottanut, että nimitetään Johannes Cornelis van Berlen, van Balen Yhdysvaltain delegaation jäseneksi. Hän korvaa Janin pelserin, Onko tähän huomiota joltakulta? Ei ole, joten tämä nimitys on hyväksytty.